Welcome. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat. Tervetuloa ITRE-valiokunnan kokoukseen. Viime viikolla kokoustimme TRAN-valiokunnan kanssa puolentoista tunnin ajan. Ja nyt sitten kokoustamme ihan keskenämme. Varmaankin lomat olivat oikein mukavat ja nyt oikein palaatte halusta taas siirtyä sorvin ääreen. Meillä on tänään äänestykset edessä. Katsotaanpas esityslistaa. Jos teillä ei ole mitään huomautettavaa esityslistaan liittyen, niin se voitaneen hyväksyä. Näin teemme. Kiitoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin. Eipä mitään sen kummempaa ilmoitettavaa. Jos jotain vielä tulee mieleen, niin palaan siihen tuonnempana. Sitten kohtaan kolme, kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 18.19. kesäkuuta järjestetystä kokouksesta. Jos kokouksen loppuun mennessä mitään huomiota ei esitetä, niin pöytäkirjat siten hyväksytään. Sitten kohta neljä. Eli mennäänpäs itse asiaan. Koulutus digitaalisella aikakaudella. eu politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset. Valmistelijamme on edustaja Thomas Deutsch, mutta valitettavasti valmistelija ei ole päässyt paikalle to us, but unfortunately it will be liikenneyhteysongelmien takia, mutta kollega Deli tulee korvaamaan hänet. Me kuulemme tietenkin kaikki varjoesittelijät. Tietenkin odotamme, että edustaja Deutsch kuitenkin vielä ehtisi paikalle, mutta häntä odotellessa aloitamme keskustelun ja pyytäisinkin, että kollega Andor Deli esittelee meille valmistelijan kannan. Um, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesitte, minä vain eh, edustaja ähm, Deutschin eh, lausunnon luen koskien tätä mietintöluonnosta. Jatkan nyt unkariksi. Äh, mielestäni olisi tärkeää kiinnittää kaikkien huomio siihen tosiasiaan, että koulutuksen digitalisointi on välttämätöntä niin, että Euroopan unioni voisi olla digitalisaation aikana voittajana. Mitä tulee koulutuksen digitalisoinnin toimintasuunnitelman, jonka komissio on antanut, se osoittaa, että meillä on hirvittävän paljon mahdollisuuksia digitalisaintoihin liittyen. Globaali kilpailu kasvaa ja sekä ajallisesti että paikallisesti meidän täytyy uudelleen järjestää taloutemme verkostoja. Koulutusjärjestelmän tarkoituksena on kasvattaa inhimillisiä resursseja ja valmistella opiskelijoita elämän mittaiseen oppimiseen – ja siihen, että ne nopeasti sopeutuvat muutoksiin. Me haluaisimme rohkaista ihmisiä aktiivisesti osallistumaan digitalisointiin. Omassa tekstissäni korostan sitä, että digitalisointi vaikuttaa kaksi, kahdella tavalla koulutukseen. Ensinnäkin valmistuvien pitää olla valmiimpia digitalisoituvaan maailmaan. Meidän täytyy korostaa myöskin elämänmittaista oppimista. Toisaalta, jotta tämä toimisi, digitaalisen siirtymän täytyy toteutua myöskin koulutuksen alalla itsessään. Mitä tulee sitten koulutusjärjestelmien hallinnointiin, niistäkin täytyy tehdä tehokkaampia digitalisoinnin alalla. Kuten aikaisemmin mainitsin, yhä useammat työt tulevat vaatimaan tulevaisuudessa digitaalialan taitoja. Tästä syystä kompetenssit, jotka liittyvät digitaalialaan, ansaitsevat äh, vahvistusta. Tämä on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Muiden äh, aiheiden joukossa meillä on myöskin digitaalisten kompetenssien minimitaso, se jonka jokaisen tuli, tulisi saavuttaa ennen koulutuksensa päättämistä. Ja ammattikohtaiset äh, digitaalivalmiudet rakentuvat tämän minimitason päälle – ala on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi. Koulutusjärjestelmä täytyy olla valmis tukemaan metodologisella tasolla myöskin tätä muutosta. Meidän täytyy myöskin kasvattaa reiluutta ja tehokkuutta koulutuksessa. Ja luonnollisesti tämä vaikuttaa myöskin opetukseen ammattina. Sekä muodollinen että epämuodollinen koulutus tulisi olla opettajien saatavilla. Meidän täytyy puuttua myöskin systeemisiin ongelmiin. Ja haluaisin korostaa myöskin henkilötietojen suojelun tärkeyttä. Innovatiivinen koulutusympäristö vaatii sitä, että meillä on pitkälle kehittyneitä digitaalisia palveluita saatavillamme. Me tarvitsemme resursseja tämän toteuttamiseksi ja siksi on tärkeää rohkaista koulutusalan investointeihin. Mitä tulee taloudellisiin ja ympäristöllisiin eh, kysymyksiin. Meidän täytyy kasvattaa kumppanuuksia ja meidän täytyy myöskin säilyttää jo olevassa olevat kumppanuudet. Tämä voi nimittäin parantaa elinolosuhteita yhteiskunnassa. Esittelijä haluaisi myöskin eh, lisätä huomioinsa jälkeen sen, ettei hän pituusrajan vuoksi kaikkia ehdotuksia on voinut ilmaista vielä, joten hän tulee turvautumaan tarkistuksiin niiden esittämiseksi ja odottaa kollegojen palautetta mielenkiinnolla. Kiitoksia. Äh. Oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä. SDn varjo esittelijä on kollega Gripin, mutta hän ei ole paikalla ja kollega Gripin tulee häntä täällä edustamaan. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, de facto, Kiitos, puheenjohtaja. Meidän varjoesittelijämme pahoittelee, että ei päässyt paikalle. Pyysi minua nyt puhumaan puolestaan. Olen muuten hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Ensinnäkin kiitokset eh, esittelijälle tästä tehdystä työstä hänen tekemänsä työ on ihan oikean suuntaista. Me tuemme komission ehdotusta digitaaliseksi toimintasuunnitelmaksi ja tämä mietintö voisi tuota ehdotusta parantaa tai suunnitelmaa parantaa entisestään. Olemme yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa eh, digitaaliset kyvyt ovat kyllä hyvin tärkeitä niin arjessa kuin Äh, työelämässäkin. Siksipä digitaalista koulutusta tarvitaan, kun näitä uusia kykyjä, joita tosiaan kaikki ihmiset tarvitsevat, saatetaan kaikkien saataville. Ennen kaikkea myös heikommassa asemassa olevien ihmisten saataville. Äh, aivan avain asioita nämä ovat uudella digitaalisella aikakaudella. Ja kukaan ei saa jäädä pois tästä kyydistä. Myöskään mitään esteitä tai minkäännäköistä syrjintää, joka liittyy vaikkapa sukupuoleen tai ikään, ei saa tapahtua. Siksi haluamme panostaa kaikkien koulutukseen yhtä lailla niin, että kaikki kaikille ovat nämä uudet työpaikatkin avoimia. Näin meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla on tämä pätevyys. Mietinnössä tehdään selväksi se, että menettelytapa ei ole ihan hyväksyttävä. Tätä vielä täydennetään ja tehdään sitten tietenkin myös tarkistuksia Tässä todetaan, että aikataulu on hyvin tiukka. Kyse on kulttuurivaliokunnan mietinnöstä ja meillä on vain kaksi päivää aikaa tarkistusten jättämiselle. Tämä ei välttämättä riitä. Ja siksipä emme ehkä ehdi kaikkia tarkistuksia tosiaan saamaan läpi. Kiitoksia näistä huomioista. Sitten ALDE-ryhmän puolesta edustaja Punset. Mutta kollega Naktigal tulee puhumaan hänen puolestaan. Olkaapa hyvä. Karolina Punset. Kiitoksia kollega Punset. Ei valitettavasti päässyt tämänpäiväiseen kokoukseen, joten haluaisin hänen puolestaan ottaa muutaman asian esille. Ensinnäkin toteaisin, että maailma muuttuu yhä nopeammin ja digitaalinen muutos on vallankulmouksellinen. Se vaikuttaa kaikkiin aloihin. Teknologia muuttuu ja vaikuttaa elämäämme aivan ennennäkemättömällä tavalla. Ja tästäpä syystä koulutuksen merkitys on korostunut, jotta työntekijät ovat mahdollisimman päteviä. Olemme samaa mieltä valmistelijan kanssa sen suhteen, että koulutuksen kautta voidaan parhaiten investoida Euroopan tulevaisuuteen. Ja meidän täytyy varmistaa, että oppiminen on elinikäistä. Digitaaliteknologia täydentää koulutusta, antaa uusia mahdollisuuksia ja paljon resursseja, paljon informaatiota ja välineitä. Tiedonsaanti ja teknologia antaa mahdollisuuden innovoivaan työskentelyyn. Avoin data ei ole pelkkä koulutuksellinen voimavara, vaan myöskin mahdollisuus yhteiskunnan kehittämiseksi. Mutta näiden mahdollisuuksien tarjoaminen riippuu infrastruktuurista ja edellyttää myöskin erinomaisia yhteyksiä. Verkkojen Eurooppa-hankkeen kautta yrittää näitä yhteyksiä tarjota ja varmistaa laajakaista verkkoja kaikkien käyttöön. Tätä tulisi korostaa. Yhtä lailla tärkeänä pidettäkö koulutuksen työllisyyden välinen yhteys. Meidän täytyy vahvistaa oppisopimuskoulutusjärjestelmää. Digitaaliset mahdollisuudet, oppisopimusjärjestelmä ja muut vastaavat ovat keskeisellä sijalla, kuten myöskin Erasmus Plus, koska niiden avulla TVT-taitoja voidaan todellakin parantaa. Yhtä lailla meidän on kehitettävä yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja mahdollisuuksia. Tästäpä syystä innovaatioteknologiainstituutio yhdessä eri yhteisöjen kanssa voi olla keskeisellä sijalla. Meidän tulee korostaa enenevässä määrin siihen, että juuri yliopistomaailmassa panostetaan tähän ulottuvuuteen. Henkilöpää ja henkiset resurssit ovat kaiken A ja O. Me todellakin kaipaamme myöskin digitaalista, digitaalisia taitoja. Oikein paljon kiitoksia, hyvä kollega. Onkohan ECRn puolelta täällä ketään paikalla? Jos ei, niin Vihreiden puolelta kollega Jabor. Olkaapa hyvä. Chairman, thank you for the... Paljon kiitoksia esittelijä, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja tästä tekstistä ja mainita neljä lisäseikkaa, jotka mielestäni ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta meillä olisi ei vain kilpailukykyinen vaan myöskin reilu digitaalinen yhteiskunta. Ensinnäkin haluaisin tuoda esiin kysymyksen siitä, että tarvitsemme koulutuksellista tukea työntekijöille, jotta he voisivat siirtyä uudenlaiseen yhteiskuntaan, kun työmarkkinat muuttuvat hyvin nopeasti, kuten mainittiin kuten esittelijän edustaja mainitsi äsken. Mielestäni on erittäin tärkeää antaa oikeanlaista tukea työvoimalle, ihmisille niin, että he pystyisivät sopeutumaan tähän nopeasti muuttumaan digitaaliseen työmarkkinaan. Toiseksi haluaisin mainita tasapuolisen pääsyn digitaalisiin mahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa ei vain teknistä pääsyä, vaan on myöskin tärkeää, että jäsenmaissa ja alueilla kiinnitetään huomiota eri alueiden eroihin esimerkiksi palvelun nopeudessa ja tämän lisäksi on myöskin erilaisia määriä tietoja siitä, kuinka osallistua digitaaliseen aikakauteen. Meidän tulisi rohkaista siihen, että yhteydet toimivat yhtä hyvin ja ovat kaikkien saatavilla samalla tavoin. Kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on se, että kun me puhumme digitaalisesta yhteiskunnasta ja digitaalisista markkinoista, tavallisesti puhumme teknisistä kysymyksistä, TVT, ähm, äh, laitteistosta, ohjelmistosta, ehkäpä meidän tulisi myöskin opettaa, kuinka ihmiset käyttävät näitä laitteita. Tämän lisäksi on myöskin tärkeää opettaa yhteiskuntaa siinä, kuinka digitaalisia mahdollisuuksia voidaan käyttää poliittiseen elämään osallistumiseen, ilmaisun vapauden käyttämiseen ja muihin tärkeisiin seikkoihin. Lopulta haluaisin myöskin mainita vielä tietoturvakysymykset, turvallisen luotettavan internetin käyttömahdollisuuden, sosiaalisen median mahdollisuudet, <clears throat> aivan hyvin aikaisin pitäisi jo opettaa koululaisille, kuinka digitaalisella ajalla eletään turvallisesti. Kiitoksia. Uh, thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia teille tästä vihreiden kannan esityksestä. Seuraavana puheenvuoron saa Guen edustaja, edustaja Matias. Olkaapa hyvä. Matias, I thought you are, you are, uh, she was present. Luulin nähneeni hänet täällä. No, Siinä tapauksessa puheenvuoron saa edustaja Toja. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa takaisin. Minulla on vain muutama huomio ja minäkin haluaisin muistuttaa menettelyllisestä ongelmasta, johon kollega Sorin jo viittasi, sillä todellakin äh, tässä on muutamia mahdollisia sekaannuksen elementtejä mukana. Mitä tulee sitten muihin huomioihin, minä kuuntelin äh, esittelijä Tuuravan kollegan sanoja. Tässä on pari asiaa, jotka tulevat esiin. Ensinnäkin äh, digitaaliset julkiset palvelut, työn suojelu, koulutus. Äh, olen sitä mieltä, että digitalisaation yhteydessä meidän pitäisi kiinnittää hyvin tarkasti huomiota näihin kysymyksiin, sillä julkisen palvelun digitalisoituminen vaatii myöskin koulutusta niiden palveluiden yhteydessä, joita kansalaisille tarjotaan. Ja tämä myöskin tuo esiin kansalaisen pätevyyden ja tietämyksen julkisessa palvelussa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, on hyvin tärkeä ala, jota usein ei kylliksi tuoda esiin. Toisekseen haluaisin hiukan kiinnittää huomiota tähän. Digitalisaatio koskettaa koko elämäämme, myöskin demokratiaa nykyisin ja pohdin, voisiko meillä olla jo kouluaikoina koulutusta, joka kas, jatkuu koko elämänkaaren läpi, sillä meillä on tässä jatkuvuuden yhteydessä ongelma. Kirjoja ei voida saada kerralla riittävästi. Meidän tulee jatkaa koulutusta ja tämäkin koskee digitaalista kulttuuria, digitaalista teknologiaa. Meidän täytyy myöskin, niin tässä haluaisin alleviivata tätä, koulutuksessa jatkuvasti ähm, kehittyä. On esimerkiksi todettu, että äh, meillä on erilaisia verkkoalustoja ja digitaalisia yhteisöjä, nekin vaativat koulutusta erityisesti tietoisuuteen liittyen ja teknisiin kapasiteetteihin liittyen. Meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä, mitä tällainen käyttö voi tarkoittaa, eli äh, tietoisuuden kasvattaminen ja näiden äh, digitaalisen yhteisön alustojen, niihin liittyvän tiedon kasvattaminen. Ja sitten kun puhutaan tämän järjestelmän selkärangasta, tässä mielestäni yhdistetään kaksi erilaista asiaa. Kun sanotaan, että selkäranka on laajakaista yhteys, kenentäköinen todellisuus, nämä eivät ole varsinaisesti mielestäni selkärankoja. Täällä, tässä tietyllä tavalla on rinnastettu asioita hiukan väärällä tavalla mielestäni, mutta tulen vielä jatkamaan tätä tarkistuksessa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. Kiitokset teille. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä? Onko huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten edustaja Ferrari komission puolelta koulutus, nuoriso, urheilu ja kulttuuri pääosastolta. Olkapa hyvä. Uh, Kiitoksia. Haluan uh, kiittää teitä kaikkia ehdotuksista liittyen tähän uh, lausuntoluonnokseen. Ehdotukset ovat erittäin olennaisia. Kun puhutaan digitaalisista kyvyistä, ne ovat tärkeitä paitsi tulevaisuuden työpaikoissa ja arjessa. Niitä tarvitaan jo nyt. Äh, ilman teknologiaa on hyvin vaikea elää nykyään äh, taikka tehdä töitä, joten äh, korostaisin asian kiireellisyyttä jo tässä vaiheessa. Tietenkin digitaaliset kyvyt ovat elinikäisen oppimisen alalla mm, aivan avaina asioita. Ja vaikka tässä korostetaankin toisen asteen koulutusta ja korkeampaa koulutusta, niin tässä elinikäisen oppimisen puitteistossa, niin me korostamme luonnollisesti tämän lisäksi paitsi työelämän, koko elämän oppimista. Tämä liittyy vaikkapa demokraattiseen osallistumiseen, kansalaisuuteen niin, että ihmiset voivat olla digitaalisia kansalaisia ja voivat osallistua julkisiin palveluihin ja tietenkin myös poliittisiin palveluihin täysimääräisesti. Ja tässä tietenkin koulutus on aivan avainasemassa. asemassa kun puhutaan digitaalisista kyvyistä, tässä on hyvin laajamittainen asia kyseessä. Kaikilla tulisi nämä kyvyt olla eri elämänvaiheissa. Tietenkin sitten tarvitaan myös erityisiä IT-taitoja. Kyse on muustakin kuin ohjelmoinnista tai sitä, että ihmiset erikoistuvat digitaalisiin teknologioihin. Kyse on sitä, että on digikykyinen, äh, niin tämähän kattaa monta eri alaa muutenkin kuin äh, IT-alan. Saattaa olla digianalyytikko tai digitaiteilija. Tätä varten tarvitaan digitaalista koulutusta ja monissa jäsenvaltioissa ja myös opetusministeriöissä tällä hetkellä toteutetaan laajamittaisia uudistuksia, jotta pysytään yhteiskunnan kehityksen kyydissä. Kiitos. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia näistä huomioista, jotka esititte komission puolesta. Kollega Deli täällä valmistajan edustajana. Presenting, uh, on a... Kiitoksia. Täällä näemme jokainen korvaa täällä jonkun toisen henkilön, mutta kollega Deutschin puolesta haluan kiittää kaikkia kollegoja näistä huomioista ja edustaja Deutsch mielellään jatkaa yhteistyötä myöskin jatkossa, kun tarkistusten kautta lähdetään kompromisseja muovaamaan. Koulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu, nämä ovat meille tärkeitä asioita – Meidän täytyy jollakin tavalla saada vaikutettua asioihin. Mitä tulee tarkistusten jättöpäivämäärään 5. syyskuuta, 9. lokakuuta itresäänestys, sitten vastuuvaliokunnassa, kultvaliokunnassa äänestys 20. marraskuuta. Tämän verran esityslistan kohdasta neljä. Näin voimme siirtyä viidenteen esityslistan kohtaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen aiheena. Nyt haluaisin lähteä keskustelemaan lausunton luonnoksesta. Edustaja Kappel toimii valmistelijanamme ja saaneen sanoa sen verran, että aloitteen tarkoituksena on vähentää muovijätteiden määrää, joka on peräisin kertakäyttötuotteista tai kalastusvälineistä. Ja tässä on tarkoitus toimia EUn muovistrategian mukaisesti. Ennen lomaa valmistelijamme esitteli jo oman luonnoksensa varmistaen näin, että mahdollisimman pikaisesti saamme tekstin myöskin hyväksyttyä. Näin Envi vastuuvaliokuntana saa, saisi riittävästi aikaa valmistellakseen neuvotteluja neuvoston kanssa. Pidemmittä puhetta puheenvuoro valmistelijalle. Olkapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on siis direktiiviehdotus, joka liittyy tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tämä on tärkeä asia, noin 500 000 tonnia muovijätettä päätyy meriin vuosittain ja tämä määrä on lisääntymään päin. Tämä uhkaa biodiversiteettia, ekosysteemejä, ihmisten terveyttä, matkailua, kalastusta ja merenkulkua. Ja 18 20 suurimmasta saastuttajasta ovat kynnysmaita Kiina, Indonesia, Filippiinit ja Vietnam, mutta myös Yhdysvallat on yksi pahimpia merten muovisaastuttajia. 80 prosenttia merten muovisaasteesta tulee näistä 20 maasta, joissa onneksi ei mukana ole yhtään EU-maata. Eli kun puhutaan merten saastumisesta, tarvitaan globaalit toimet G7, G20, OECDn, YK-kumppanuuden puitteissa kestävän kehityksen nimissä. Toinen johtopäätökseni on se, että meidän tulee vahvistaa kiertotaloutta mieluiten maailmanlaajuisesti. Äh, kyllähän EU:ssa muovin kierrätysaste on melkein 30 prosenttia, Yhdysvalloissa alle 10 prosenttia. Kiertotalouspaketissa pyritään kierryttämään muovipakkauksista 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen ehdotus ja vuoteen 2019 mennessään 80 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna halutaan muovikassien, muovipussien käyttöä vähentää. Komissio on tehnyt ehdotuksensa, siitä keskustelemme tänään. Tutkimus toteutettiin tehtiin äh, ennen tätä ehdotusta. Siinä määriteltiin kymmenen äh, tuotetta äh, kyseessä erilaiset elintarvikepakkaukset, pillit, savuket, tumpit. Ja yhdessä nämä muovituotteet vastaavat 70 prosentista merten muovijätteestä. Ja komissio ehdottaakin nyt, että vuoteen 2030 mennessä vähennettäisiin kertakäyttömuovituotteita yli puolella. Kyseessä ovat siis pyrkimykset luopua kertakäyttöisistä muovituotteista ja vähentää niiden käyttöä ja sitten puhdistaa, kierrättää ja kerätä erityisesti satamissa tai parantaa satamien jätehuoltoa ja luopua äh, muovipulloista. Näin voidaan säästää äh, merkittävä määrä äh, kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidipäästöjä ja parantaa näin tilannetta 11 miljardilla eurolla vuodessa. No tuleeko sitten kuluttajille tästä hankaluutta? Ehkä jonkin verran, mutta mutta kuitenkin nämä säästö olisi 6,5 miljardia euroa ja 0,16 prosentilla tuloista lisääntyisi kalastusalan kustan, lisääntyisivät kalastusalan kustannukset. Seuraava johtopäätökseni onkin sitten suhteellisuusperiaatteen soveltaminen. Suhteellisuusperiaate esimerkiksi kertakäyttö tuottaa muovituotteiden äh, äh, kiellon alalla. 50 000 alan yrityksistä Euroopassa ovat pk-yrityksiä ja äh, ne kyllä tarvitsevat aikaa voidakseen sopeutua tilanteeseen ja alkaa tuottaa uusia tuotteita. Siksi mielestäni ei olisi toivottavaa kiirehtiä. Samoin suhteellisuus, kun puhutaan valmistajan vastuussa, tästä ei ole vielä vaikutusarviota tehty ja se tarvitaan. Suhteellisuusperiaatteita periaatetta tarvitaan myös äh, normistojen ja standardien valmistelemisessa, kun puhutaan biohajoavista materiaaleista. Ja sitten äh, tällä kaudella Horisontti 2020 strategian puitteissa äh, on myönnetty 250 miljoonaa euroa muovistrategian alalla, jotta muoville löydettäisiin vaihtoehtoja. Ja toiset 100 miljoonaa ovat itse asiassa vielä sitten käytettävissä vuotta 2020 mennessä. 30 000 uutta työpaikkaa, erityisesti paikallista työpaikkaa, voidaan tätä kautta saada. Ja viides päätelmäni on hyvin tärkeä, nimittäin ihmisten tietoisuus, kierrättäminen, jätteiden lajittelu. E, ja e, kyllä tässä, kun tietoisuus parantuu, niin varmasti saadaan paljon aikaa. Ja nyt sitten mielelläni käyn keskustelua tarkistuksista varjoesittelijöiden kanssa. Ja ensimmäinen kokous onkin pian tulossa. Kiitos paljon. Ää, äh, on... Paljon kiitoksia EPPn puolesta. Edustaja Sperak, olkaa hyvä. First of all, the commission... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komission aloite vähentää meren roskaantumista, meren roskaantumista on oikean suuntainen. Me kaikki tiedämme, että mitään B-suunnitelmaa ympäristön pelastamiseksi ei ole. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että oikeanlaisessa politiikassa meidän pitäisi olla kolmen en oikea se- sekoitus, ihmisten sitoutuminen, suunnittelu ja toimeenpano. Meidän täytyy ensinnäkin kouluttaa ihmisiä ja kasvattaa tietoisuutta kalastajien parissa ongelmasta, johon me haluamme puuttua. Näin me voisimme pyrkiä muuttamaan ihmisten käytöstä niin kutsutun kertakäyttömuovin kohdalla. Mielestäni tämä, oli, e- tämä olisi ensimmäinen merien roskaantumista välttävä toimi. Ja voin puhua tästä, sillä olen ö, rakentanut tietoisuuskampanjan kalastuksen aiheuttamista merien roskaantumisesta, erityisesti kouluissa, ja haluaisin Hanna Bejo kiittää osallistumisesta tähän työhön. Olemme olleet myöskin komission varapuheenjohtaja Kataisen osallistumisesta hyvin ylpeitä. Meidän täytyy valiokuntana nyt siirtyä siihen suuntaan, että me tuemme yritystemme kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Erityisesti etelässä on tärkeää, luoda keskustelua. Meidän täytyy auttaa olemassa olevia yrityksiä löytämään uusia ratkaisuja ja rohkaista heitä uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Meillä on erityis välineitä, kuten Horisontti Eurooppa, jotka voivat auttaa tällä alalla. Ja myöskin uusi Invest EU-ohjelma voisi tarjota kiertotalouden rahoitusta ohjelmille. Voisin antaa esimerkkiä Kreikassa. Omassa maassani meillä on noin 300 pk-yritystä, jotka kertakäyttömuovia tuottamat, ja he tarkastelevat kierrätysmuovia äh, tuotantonsa ensisijaisena raaka-aineena. Kuitenkin vain 8 prosenttia kertakäyttömuovista Kreikassa kierrätetään. Lopultakin meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, mikä on mahdollista toteuttaa tavoitteidemme saavuttamiseksi. Siksi olen komission kanssa täysin samalla linjalla muovin kiellon suhteen. Ja minulla on myöskin tarkoituksena esittää tarkistus nimenomaan saaria ja rannikkoalueita koskien. Ne kärsivät tästä vaikutuksesta kaikkein eniten. Sanoisin, että kuluttajamalleja on tärkeää muuttaa. On tärkeää myöskin saada paikallisen aluehallinto mukaan työhön siviilialan muovituotteiden vähentämisessä ja myöskin tärkeää tarttua nyt liikevoimaan. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitokset teille näistä huomioistanne. Sitten Alden puolesta edustaja Rikvetti, joka korvaa edustaja Telitskan. Olkaapa hyvä. For a battle, And I will... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Pyydän edustaja Tevitskan puolesta anteeksi, että hän ei päässyt paikalle. Tilanne on erittäin hankala. Saastuminen, varsinkin muovi, tuotteiden aiheuttama saastuminen on suuri ongelma. Ja me toivomme, että yritysmaailma kantaa kortensa kekoon yhtä lailla kuin kuluttajat ja poliitikot. Komission ehdotusta on odotettu pitkään Tällä voidaan saada todella tärkeitä muutoksia aikaiseksi, mutta millä tällaista saastumista voidaan välttää laajemminkin EU-ssa? Komissio on ehdottanut erinäisiä lähestymistapoja keskittyen yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, mutta kannattaako näin laaja-alaista ongelmaa lähteä käsittelemään? haluaisin jakaa tämän ehdotuksen kolmeen osioon. Ensinnäkin juomapullojen keräystavoitteet. Tällaiset tavoitteet on hiljattain hyväksytty jokunen kuukausi sitten. Eli juomapullot on täten huomioitu ja herääkin kysymys, että jos uusia tavoitteita otetaan käyttöön, niin mitä lisähyötyä se tuo, toisi mukanaan? Ja voidaanko tähän 90 prosentin keräysasteeseen päästä? meidän tulisi panostaa myöskin tuotissuunnittelukysymykseen ja siihen sellaisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat kierrätettävyyteen. Yhtä lailla meidän täytyy katsoa, minkälainen vastus on tuottajilla. Mutta komission ehdotus ei paranna tilannetta, päinvastoin kyse on lisätoimenpiteistä – ilman, että meillä on selkeä lähestymistapa ja säännöt vastuisiin liittyen. Yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että kuluttajilla on keskeinen rooli tässä koko strategiassa. Ennaltaehkäisy, kuten tiedämme, on paras valistustoimintastrategia. Meidän täytyy siis panostaa valistustoimintaan enenevässä määrin. Olen erittäin tyytyväinen EPn ja jäsenvaltioiden toimiin, joilla yritetään ruohonjuuritasolla vaikuttaa tilanteeseen. Meidän täytyy saada aikaiseksi toimiva lainsäädäntöpaketti, jonka avulla saadaan todellisia muutoksia aikaiseksi. Nyt, jos koskaan, täytyy toimia ja meidän on onnistuttava tässä hankkeessamme. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. Thank you. Oikein paljon kiitoksia, arvon kollega. Sitten Guen puolesta edustaja Benito Siluaga. Vale, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Niin äh, mm, muovi asiassahan paljon vahinkoa on kyllä jo tapahtunut, mutta hyvä totta kai, että komissio nyt tässä vaiheessa tekee lainsäädäntöehdotuksen äh, Äh, merialueiden äh, muovisaastumiskysymyksessä. Äh, Kun ajatellaan kertakäyttömuovituotteita, ne päätyvät yhä useammin mereen ja jos niistä nyt luovuttaisiin, se olisi kyllä hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta eihän se tietenkään riitä. Emme voi vain turvautua tällaisiin kosmeettisiin muutoksiin. Tarvitaan todellinen, todellinen kunnollinen uudistus ja pelkäänpä, että tämä mm, viimeisin lausunto luonnos pikemminkin äh, heikentää komission ehdotusta. Minulla olisi kolme ehdotusta lausuntoluonnoksen parantamiseksi. Ensinnäkin on korostettavaa muovin käytön vähentämistä ja sitten uudelleenkäyttöä kierrättämistä. Ja tulisi olla ihan että numero, tavoitteet sen suhteen, miten voidaan luopua kertakäyttöisistä elintarvikepakkauksista, jotka ovat muovisia. Sitten niin kutsutut biohajoavat muovituotteet, usein niiden ympäristövaikutus on ihan yhtä paha tai lähes yhtä paha kuin perinteisten muovituotteiden äh, ei kannata jatkaa äh, sitä, että yksi äh, ainut banaani nykyään täytyy pakata muoviin ennen kuin sitä voi myydä. Eli että mielestäni meidän täytyy luopua tällaisesta ylipakkaamisesta ylipäätään. Entäpä sitten kuluttajat? niin, että mm, saastuttaja maksaa. Kuluttajien pitäisi mielestäni sitten joutua maksamaan käyttämistään muovipakkauksista, niiden kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä, joten saastuttaja maksaisi. Mielestä, uskon, että tästä tulee oikein hyvä keskustelu. Uh, thank you very much, colleague. Oikein paljon kiitoksia teille. Sitten edustaja Zorinio, ilmeisesti SD nimissä. Dizer neste, neste... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Envivaliokunnassa tästä tärkeästä aiheesta huolehtunut myöskin introvaliokunnassa ja siksi haluaisin antaa nyt oman panokseni esittelijän työhön. Tämä on erittäin tärkeä aihepiiri ja meidän täytyy todellakin tehdä tiedotuskampanja ja tietoisuuden kasvattamiskampanja paljon laajemmin puhua Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy nyt tarttua tähän mahdollisuuteen, jotta me voisimme rohkaista näiden muovituotteiden uudelleen käyttöön. Ja jotta voisimme muuttaa koko mallia, koko taustalla vaikuttavaa talouden mallia, joka on johtanut näiden muovivuorien syntymiseen planeetallamme. Ja tämä on meille hyvin tärkeä seikka. Meidän pitäisi tarttua johtajan rooliin tällä alalla. Meidän pitäisi myöskin olla innovatiivisia kalastuksen alalla. Meidän pitäisi parantaa toimintaympäristöä. Meidän täytyisi kiinnittää siis kalastusalaan huomiota ja luoda avoimia, mitattavissa olevia nykyaikaisia tavoitteita alalle. Toistaisin, että on tärkeää toimia tiedottamisen ja eh, tiedot, tietoisuuden kasvattamisen alalle, että me voisimme yhteiskunnassa toimintamallejamme muuttaa. Haluaisin kiittää mieti, mietinnön esittelijää tästä hyvin tärkeästä aiheesta, tärkeästä meille kaikille. Kiitoksia. On mielenkiintoista olla sekä Envin että Itren jäsen ja seurata keskusteluja molemmissa valiokunnissa. Kannat voivat olla erilaiset. Kollega Hugo Saavi komission puolesta ympäristöpääosaston puolelta. Olkaapa hyvä. It's a pleasure to be here. Kiitos puheenjohtaja. Mukava olla täällä. Haluan äh, esittää valmistelijalle kiitokset tästä äh, lausuntoluonnoksesta. Tätä hyvin kiinnostavaa keskustelua käydään monissa Euroopan parlamentin äh, valiokunnissa. Ja kiitän teitä todella siitä, että tekin kunnioitatte tätä hyvin, hyvin kunnianhimoista aikataulua, että saadaan lainsäädäntö paikoilleen. Todella nyt tässä kyse on äh, lähinnä näistä teidän ehdottamistanne muutoksista komission ehdotukseen. En voi nyt ehkä ihan kaikkeen puuttua, mutta voin nyt yrittää vastata tänään kuultuihin huomioihin ja myös joihinkin jo tehtyihin kirjaisiin tarkistuksiin. Olemme hyvin tyytyväisiä kuullessamme, että myös Euroopan parlamentti haluaa kunnianhimoista merten muovi eh, saasteen torjuntaohjelmaa ja nyt mietitään sitten, että mitenkä päästäisiin erilaisiin eh, kunnianhimoisiinkin tavoitteisiin parhaalla tavalla on eh, hyvä, niin kuin valmistelijakin sanoi, että tarvitaan kokonaisvaltainen ja myös globaali vastaus. Totta on, että että Aasia, Aasian maat ovat pahimpia saastuttajia ja tarvitaan kyllä globaali vastaus ja tämähän heijastuukin Euroopan komission ehdotukseen muovistrategiassa, siis sen kansainväliseen osuuteen. Mutta yhtä tärkeää on, että Euroopan unioni huolehtii omasta tontistaan ja siitä muovisaasteesta, jota syntyy Euroopassa, Euroopan teollisuuden ja kuluttajien taholta. Ja palaankin siihen, mitä varapuheenjohtaja Timmermans totesi, kun hän ehdotuksen esitteli. Hän, hän totesi, että me olemme osa ongelmaa ja näin ollen meidän täytyy olla myös osa ratkaisua. Kaikki varmasti olemme tästä ihan samaa mieltä. Kun nyt katsotaan, kuullaan näitä eri puheenvuoroja, joita täälläkin esitettiin tänään, niin Me olemme tehneet äh, ehdotuksen äh, siitä, että äh, luovutaan kun puhutaan merkinnöistä, niin äh, tällainen yksi malli sopii kaikille, ei tietenkään ole mahdollinen, mutta kyllä selkeät merkinnät tarvitaan ja kuluttajien täytyy voida ymmärtää, että esimerkiksi tiettyjen saniteettituotteiden äh, osia ei voi äh, päästä vesistöihin ja tähän tarvitaan tietenkin sitten vielä täytäntöönpanosäädöksiä. Samoin sitten on ehdotettu, että luovutaan viittauksesta tuotteen äh, sisältöön Tämä on mielestäni kyllä äh, erittäin huolestuttava ehdotus, koska juuri se tosiasia, että jotkut tuotteet äh, ovat muovisia, sitten vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten niitä voi kierrättää. Emme me siis tätä muovin käyttöä vastusta yleisesti, mutta Äh, tässä äh, kysymyksessä kyllä. Ja kun sitten ajatellaan äh, tätä uskottavuuskysymystä, niin mielestäni olemme kyllä artiklassa 15 sen ottaneet ihan hyvin huomioon ja meidän tulisi tarkastella asiaa kokonaisvaltaisesti myöskin muovistrategian seurannan alalla. Kyllä, kuluttajille tiedottaminen on tärkeä asia, tästä varmasti olemme kaikki samaa mieltä, mitä vaikutusarvioon tulee, joka on toteutettu, niin äh, se osoittaa, että että tiedotuskampanjat voivat täydentää muita toimia, mutta eivät äh, erillisenä ää, äh, kysymyksenä kyllä osu maaliin. Kiitos. Paljon kiitoksia teille. Arvoisa valmistelija Barbara, olepa syvä. Paljon kiitoksia arvon varjoesittelijät. Kiitokset näistä arvokkaista huomioista. Olemme kaikki samaa mieltä sen suhteen, että kyse on maailmanlaajuisesti tärkeästä aiheesta. Ja yhtä lailla olemme samaa mieltä sen suhteen, että teollisuudelle ja varsinkin PK-yritykselle pitää antaa riittävästi aikaa kehittää vaihtoehtoisia tuotteita ja sopeutua standardointiin ja normitukseen. Me tarvitsemme maailmanlaajuisesti, mutta varsinkin eurooppalaisella tasolla yhteisen lähestymistavan. Tavan. Kuten sanottu, suurimmaksi osaksi muovijalostusteollisuuden edustajat ovat PK-yrityksiä. Ja mitä tulee valistuskampanjaan, niin meidän täytyy saada ihmiset ymmärtämään, että jätteiden syntymistä pitää välttää ja panostaa kierrätykseen, kuten muovistrategiassa ja muissakin paketeissa on esitetty, niin tavoitteita on kyllä olemassa, mutta niihin pitää myöskin päästä. Meillä ei ole hirveästi aikaa käytettävissä. Tarkistukset on jätettävä jo huomenna. Viimeistään ja 24. syyskuuta järjestetään äänestys valiokunnassa, joten aika ripeästi etenemme ja haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia siitä, että olette valmiita toimimaan näinkin tiukalla, tiukassa aikataulussa. Kiitoksia. Kiitokset kaikille teille, arvon kollegat. Ja kiitokset myöskin siitä, kollega Kappele, että kerrotte tästä aikataulusta, eli 6. syyskuuta mennessä tarkistukset on esitettävä. Tämän verran kohdasta viisi. Näin voisimmekin siirtyä äänestämään. Pidetään minuutin tauko. Toivottavasti äänestysten alkaessa täällä on riittävästi edustajia paikalla. Tällä hetkellä tilanne ei näytä siltä. Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa valiokuntaamme. Ehkä eräät tietävät, että viime viikolla keskiviikkona meillä oli yhteiskokous TRAN-valiokunnan kanssa verkkojen Eurooppaan liittyen puolitoista tuntia kokoustimme. Ja itse asiassa nyt on lomien jälkeen ITREN ensimmäinen varsinainen kokous. Olette varmastikin kaikki tyytyväisiä siihen, että olette jälleen täällä takaisin parlamentissa. Ja tämä tulee olemaan hyvin hektinen kausi meille kaikille. Haluaisin sanoa, että olemme tilanteessa, jossa meillä on noin puoli vuotta vielä kautta jäljellä suoraan sanottuna. Meidän pitäisi nyt tulevan puolen vuoden aikana ITRE-valiokunnassa – pyrkiä toimimaan, koska mikään muu valiokunta ei ole yhtä kiireinen. Teidän valintanne neljä vuotta sitten Itreen liittyä oli hieno. Meillä on 18 lainsäädännöllistä asiaa saatu neuvotteluihin neuvoston kanssa, 18. Tämä tarkoittaa kahta kolmikantaneuvottelua jokaisen lainsäädännöllisen aloitteen kohdalla, eli 36 yhteensä. Tai kaksi yleisesti ottaen, mutta jossakin tapauksessa ehkäpä trilogia vaaditaan neljä, esimerkiksi digitaaliagendassa tai puiteohjelmissa varmaankin. Eli työtä on paljon. Ja niinpä 11 lainsäädännöllistä aloitetaan nyt valiokunnan sisällä – työn alla seitsemän neuvottelussa neuvoston kanssa ja 11 ITREN valmistelussa siis. Joten onnittelut jälleen kerran kaikille esittelijöille ja varjoesittelijöille. Minä todellakin tässä viittasin kaikkiin neuvotteluihin. Ja näin kasvoillani tyytyväisyyttä, olen hyvin iloinen siitä. Meidän pitäisi nyt kova työmme aloittaa äänestyksillä. Ehkäpä teemme testin ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurin osa puolesta, eli selkeästi meillä on päätösvaltaisuus valiokunnassa. Kuorum on. Nyt siirrymme äänestyksiin. Meillä on nyt kaksi äänestystä terveysteknologian arviointi. Edustaja Viringin eh, eh, esittää mietintö ja sitten COP21, jossa minä olen esittelijänä, joka lykättiin heinäkuulta. Ja haluaisin sanoa, että tämä terveysteknologian arviointi, siitä 10. päivä kesäkuuta järjestimme ensimmäisen äänestyksen. Ja me jatkamme nyt yksi, kolme, kolme tarkistuksesta. Eli tarkistuksesta 133 kaikista muista on jo äänestetty kesäkuussa, sitten Envi, valiokunta, joka on hyvin tärkeässä roolissa, on saanut tiedon meidän alustavasta työstämme ja he ovat ottaneet sen tiedoksi. Eli me olemme nyt menettelyllisesti toimineet erittäin hienosti. Nyt menkäämme kohtaan kuusi, terveysteknologian arviointi, tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 koneellisesti, sillä tässä enemmistö oli selkeä. Äänestämme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. Tässä on nyt vaikea laskea ääniä, kun ihmisiä on niin paljon poissa. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 139 puolesta vastaan tämä oli hylätty, 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 142 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 142. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 27 kompromissi koneellisesti. Kompromissi 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 126. Äänestys päättyy. Hylätty. Komp- kompromissi 28 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Kompromissi 28. hylätty. 147 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 147. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 32. Amendment one. Miksi emme äänestäneet tarkistuksesta numero yksi? Uh, amendment one uh, was uh, voted as a matter of fact. Se oli jo mukana kompromississa kolme. In compromise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 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta. Tarkistamme tämän 40. Tarkistamme tarkistuksen 40. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 41. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Tarkistus 50, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 8, koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämä. 52. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys hyväksytyistä tarkistuksista. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Thank you. I close the vote. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty hyvin selkeästi. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt me siirrymme eteenpäin. Meillä oli kesäloma välissä, mutta tulos on joka tapauksessa sama. Onnittelut seuraava. Itren panos Envin päätöslauselmaan. Me voimme mennä suoraan loppuäänestykseen olisi koneäänestys puolesta. Anteeksi, kyseessä oli siis koneellinen äänestys. Puheenjohtaja korjaa. Äänestys päättyy. Kuten tiedätte, me tulemme lähettämään lausuntomme ilman tavallista menettelyä, mutta täydessä yksimielisyydessä koordinaattoreiden kanssa on sovittu siitä, että me tarvitsemme menettelyn, tämän kaltaisen menettelyn, jos me haluamme olla valmiita ennen Envin äänestystä, joka on ensi viikolla, jota meillä on nyt lyhennetty menettely, mutta tässä oli hyvin selkeä enemmistö meidän valiokunnassamme, kuten nähdään. Tässä ei ole mitään erityistä siis. Ja me lähetämme nyt Enville lausuntoluonnoksemme. Tämä on hyvin tärkeää ennen COP24 kokousta. Tämä koskettaa pk-yrityksiä, energiasektoria. Hyvin, hyvin tärkeää on siis se, että me pystymme oman lausuntoluonnoksemme toimittamaan Envi kollegoillemme. Nyt siirrymme eteenpäin kohtaan kahdeksan mietintöluonnoksen hyväksyminen. Aldo Paricello on esittelijänä. Kyseessä on neuvoston päätös Marokon kuningaskunnan osallistumisesta Välimeren alueen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen. Primaan muistamme tämän hyvin. Muistamme vuosi sitten Primaasta. Järjestämme keskustelut ja me nyt siirrymme äänestyksiin. In favor. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto, äänestys, mietintö luonnoksesta, äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty selkeän lukemin. Onnittelut ja paljon kiitoksia. Ja tähän koneäänestys päättyy.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 Uh, dear friends, I would like to ask our... Hyvät ystävät, ne teistä, jotka eivät halua seurata kokouksemme kulkua, niin voisitteko ystävällisesti poistua salista? Eiköhän tämä käynyt selväksi. Hyvä, kiitoksia. Näin voimme siirtyä kohtaan yhdeksän. Digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027. Eli tämä liittyy seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Digitaalinen ohjelma liittyy MFF-pakettiin, joka taas perustuu suurteho laskentaan. Budjetti noin suurin piirtein 9 miljardia. Tarkoituksena on Euroopan teollisuuden tutkimuksen digitalisointi ja pysyä globaalilla tasolla vauhdissa mukana. Erittäin tärkeä asia. Esittelijänä toimii edustaja Milner. Olkapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta ja tervetuloa takaisin lomilta äh, kaikille kollegoille. Olemme taas täynnä virtaa. On mukavaa, että saan nyt esitellä teille mietintöluonnoksen, joka käsittelee digitaalista Eurooppaa. Olemme tehneet kovasti työtä lyhyessä ajassa. Tavoitehan on saada aikaan parlamentin kantaa ja toivottavasti sopimus myös neuvoston kanssa ennen tämän parlamenttikauden päättymistä. Se on erittäin kunnianhimoinen pyrkimys. Toivon, että siinä onnistutaan. Kyse on ensimmäisestä Euroopan laajuisesta digitaalisesta ohjelmasta, joka pyrkii parantamaan Euroopan johtoasemaa ja parantamaan investointivajetta, joka alalla on, niin että julkinen ja yksityinen ala tarjoaisivat yhdessä digitaalisia innovatiivisia ratkaisuja ja vahvistettaisiin Euroopan unionin kykyä digitaalialan ytimessä. Komissio on tehnyt ohjelmaehdotuksen ja tulee korostaa, että kokonaistalousarvio, niin kuin puheenjohtaja jo totesitte, on 9,2 miljardia euroa, siis komission ehdotus. Ja kyllä tämä on mielestäni vähimmäismäärä, jotta voitaisiin ohjelman menestyksekäs täytäntöönpano varmistaa. Ohjelman on tarkoitus äh, huolehtia niistäkin äh, haasteista, jotka eivät vielä ole ennakoitavissa tulevassa rahoituskehyksessä on myös muita täydentäviä toimia. Kuitenkin budjettivarat ovat rajalliset ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että digitaalinen Eurooppa täytäntöönpano todella maksimoi potentiaalin käytön ja että ei ole päällekkäisyyttä muun EU-rahoituksen kanssa, vaan pikemminkin saadaan aikaa synergiaetua näiden eri lähteiden yhteistoiminnalla rahoituksen äh, äh, mahdollisimman hyvä koordinointi hoidetaan komissiossa. Ja kun sitten otetaan vielä äh, kaikkien eri tavoitteiden erityispiirteet huomioon, niin tässä on tehty seuraavat tarkennukset. Ensimmäinen tavoite, eli suurteholaskenta tässä ja sitten äh, tekoäly, tavoite kaksi, siitä huolehtii komissio kolmosesta, eli kyberturvallisuus, äh, niin tästä huolehtii ennen kaikkea eurooppalainen keskus äh, uuden asetuksen mukaisesti, joka toivottavasti komissiolta saadaan piakkoin. Sitten erityistavoite neljä pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja erityistavoite viisi käyttöönotto digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus, hoidetaan uuden digitaalisen innovaatiohubin kautta. Tämä on siis ensimmäinen Euroopan laajuinen investointiohjelma, joka pyrkii digitaalisen muutoksen toteuttamiseen ulotteisesti jäsenvaltioiden omat toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ensinnäkin tarvitaan todellista EU-kapasiteettia tie, joka huolehtii siitä, että EU on, EUlla on kapasiteetti, joka tekee siitä riippumattoman. Ja minä ehdotan, että varmennetaan parlamentin valvonta oikeus tähän työohjelman luonnokseen. Sitten komissiolla on tosiaan viisi eri erityistavoitetta, joita ei voi toteuttaa yhden ainoan lähestymistavan kautta Erityisesti kun otetaan huomioon, että kyse on EU-kapasiteetin parantamisesta, kuten esimerkiksi suurteholaskenta ja osa näistä aloista on hyvin arkaluontoisia, kuten esimerkiksi keinoäly ja kyberturvallisuus. Näin Euroopan parlamentin täytyy löytää tasapainoa sen välillä, että huolehditaan EUn riippumattomuudesta alalla ja samalla sitten sitten eh, kansainvälisestä eh, ulottuvuudesta. Ja tämä on kyllä ohjelman ihan päätavoitteiden pääsyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Tässä, kun puhutaan jäsenvaltioiden eh, eri tahojen osallistumisesta, täytyy jättää avoimeksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös kolmansien maiden kumppanien kanssa päätavoitteeni ei tässä ole todellakaan huolehtia siitä, että kolmannet maat jäävät täysin ulkopuolelle, mutta kyllä meidän samalla täytyy, kun näitä erityistavoitteita arvioimme, miten me saamme huolehdittua niiden täytäntöönpanosta. Yksi mallihan ei sovi kaikille. Varjoesittelijöiden ja komission kanssa mielelläni käyn sitten vuoropuhelua siitä, että miten tämä haaste ratkaistaan mahdollisimman hyvin. Toinen äh, ulottuvuus, jonka ohjelma pyrkii hoitamaan, on tietenkin tutkimus ja kehitys äh, ja haluamme parasta mahdollista teknologiaa ja kapasiteettia yksityisen ja julkisen yhteenpelillä. Ja näin tällainen Euroopan digitaali-innovaatiohubien verkosto tulisi saada aikaan niin, että se kattaa EUn mahdollisimman laajasti ja että se kansallisellakin tasolla sitten vastaa mahdollisimman hyvin paikallisiin tarpeisiin. Vähintäänkin jokaisella alueella pitäisi olla yksi hubi, mutta onhan se haaste, mutta siihen pyritään. Ja kun sitten vielä puhutaan tästä keinoälyerityistavoitteesta, tuotteesta. Täytyy myös muistaa, muistaa eettinen ulottuvuus ja se, että ollaan samassa linjassa muiden monivuotisen rahoituskehyksen tavoitteiden kanssa. Kiitoksia ja nyt odotan kovasti keskustelua kanssanne, tarkistuksia ja olen varma siitä, että varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö sujuu oikein mainiosti. Kiitos paljon. Ah, paljon kiitoksia teille tästä seikkaperäisestä alustuksesta. En rajannut puheaikaa, sillä Tiesin, että meillä on riittävästi aikaa käytettävissä. Kollega Hyvih, kansanpuolueen nimissä, olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia Pierre de Castillon puolesta. Joudun esittelemään pahoittelut. Hän on EPPn varjoesittelijä ja hän pyyti, pyysi minua puhumaan puolestaan. Tämä on ilo, sillä kuten tiedämme, Angelika Milna aina hoitaa asiat erittäin hienosti ja haluaisin häntä esittelijänä onnitella. Tiedämme, että komission esittämä talousarvio, sanoisinpa, että tämä on minimiparlamentti aina kuten eh, tavallista pyrkii kasvattamaan tärkeiden ohjelmien kohdalla niiden talousarvio-osioita ja mielestäni valiokunnan tätä pitäisi tukea. Komission lähestymistapa eri ohjelmiin ja valmiuksiin on perusteltu. Mielestäni tämä kaikki on melkoisen tärkeää ja budjettiin infrastruktuuri on tässä keskiössä. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Lisätyötä vaaditaan esimerkiksi siinä, osallistuvatko kolmannet maat erityisesti. Euroopan talousalue ja IAE-maat on tärkeää, että että saamme parhaat pätevyydet mukaan. Kolmansien maiden tilanteissa meidän pitäisi tarkastella kohta kohdalta. 41, 47 ja 50 tarkistukset pyrkivät siihen, että rahoituksellinen epävarmuus ohjelmissa saataisiin purettua. Angelika Milneriä haluamme kiittää ja odotamme läheistä yhteistyötä esittelijän, varjoesittelijöiden ja kaikkien tämän asian parissa työtä tekevien kanssa. Paljon kiitoksia. Thank you, Paul. Kiitokset sinulle, Paul. Kollega Sorinio. Melkoinen saavutus. Kolmas asia esityslistalla ja kolmatta kertaa edustatte täällä SDtä, mutta tällä kertaa olette ihan omissa nimissänne tässä varjoesittelijän kommentteja esittämässä. Olkaa hyvä. No Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tähän asti olen edustanut jotain toista kollegaa, mutta nyt puhun omasta puolestani. Olen tyytyväinen valittuun lähestymistapaan. Mainitut asiat ja kommentit parantavat ohjelmaa, mutta parantamisen varaa vielä löytyy. Me kaipaamme vahvan eurooppalaisen vastauksen tähän digitaaliseen muutokseen. Lukuisia muutosehdotuksia, parannusehdotuksia on esitetty, edistystä on saatu aikaiseksi muun muassa eettisen pelisääntöjen kehittämiseksi. Tämä eettinen ulottuvuus ohjelmasta puhuttaessa on tärkeällä sijalla. Yhtä lailla yksityiskohtainen työohjelma. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma on toden totta erittäin mielenkiintoinen hanke, mutta se ei ole riittävän kattava kattava, jos otetaan huomioon nykynormit ja standardit. Me tarvitsemme lisää varoja, mutta myöskin rahoitusmallin, joka on riittävän vakaa. Meidän täytyy toimia näin, jotta Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä, jotta jäsenvaltiot voivat toimia yhtäläisin mahdollisuuksin ja jotta kansalaisillakin on riittävät varat käytettävissään. Eli ohjelmaa on parannettava ja nämä kolme mainittua seikkaa ovat keskeisellä sijalla. Myöskin näihin nopeasti laatimiin tarkistuksiin liittyen. Mitä tulee taas näihin painopistealueisiin, kumppanuudet. Meidän täytyy varmistaa, että rahoitus on helposti saatavissa, yksi keskus per alue. Eli meidän täytyy varmistaa, että pelisäännöt ovat selvät ja me tarvitsemme markkinapohjaisen lähestymistavan. Kansalaisten on nähtävä selkeästi, mitkä ovat lyhyen ja keskipitkä aikavälin tavoitteet. Meidän täytyy siis tässä suhteessa toimia hyvin ponnekkaasti. Me kaipaamme sellaisen ohjelman, jota on koordinoitu hyvällä tavalla. Me tarvitsemme toimivia yhteistyöverkostoja ja yhteen toimivuus on taattava. Potentiaalia on tarjolla ja sitä on hyödynnettävä Euroopassa parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman tarkoituksena on parantaa Euroopan toimintamahdollisuuksia digitaalisella alalla, mutta ohjelman on ikään kuin huomioitava joka ikinen kansalainen. Mahdollisuudet ovat hyvät ja meidän täytyy varmistaa, että palvelut kehittyvät, saatavuus paranee, turvallisuutta saadaan vaalittua. Näin voidaan ohjelmaa kehittää eteenpäin. Mutta meidän täytyy todellakin hyvinkin tarkkana olla, kun edetään. Meidän täytyy toimia ripeästi, SDn puolesta ja henkilökohtaisestikin haluaisin sanoa, että toivottavasti tämä mahdollisuus ei jää käyttämättä. Kiitoksia seuraavan Ashley Fox ECRn puolelta, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Tässä nostetaan esiin tärkeitä prioriteetteja, digitalisoituminen, sopeutuminen uuteen maailmaan ja julkisen hallinnon uudistaminen. Tässä on hyötyä pk-yrityksille, jotka voivat näitä uusia teknologioita käyttää ja kuluttajat saavat tää sitten parempia tuotteita ja enemmän valinnan, valinnanvaraa. Pieniä vähintäiskauppioita voitaisiin auttaa myymään verkossa tuotteitaan. Tämä hyödyttäisi niin heitä kuin kuluttajiakin. Kyberturvallisuus on tässä tärkeä asia ja pyytäisin komissiolta lisää tietoja tulevasta kyberturvallisuusasetuksesta, joka tulee olemaan pääväline kyberturvallisuustavoitteeseen pääsemiseksi. Data on äärimmäisen tärkeä kysymys digitaalisen talouden ja keinoälyn tulevaisuudelle. Näin yhteinen eurooppalainen data-alue on asia, johon ryhmäni niin vahvasti uskoo. Pidämme hyvänä esittelijän ehdotuksia laajentaa yhteistyötä digitaalisiin innovaatiohupeihin ja pidämme oikein eh, hyvänä artiklaa, äh, joka liittyy MFF, monivuotisen rahoituskehyksen äh, laajentamiseen. Ja myös äh, uudet startup-yritykset täytyy saada hyötymään ohjelmista. Esittelijän kanssa emme ole ihan samaa mieltä, koska katsomme, että tällä ohjelmalla on teollinen tavoite eikä strategista tavoitetta. Niin kun ajatellaan strategista ulottuvuutta, niin ei mielestäni kannata täysin sulkea ulkopuolelle kolmansien maiden toimijoita, ja näin ollen rajata ohjelmat yksinomaan EU-jäsenvaltioille. Katsomme, että nämä tieto, turva ja tarkastelumääräykset ovat kovin kömpelöitä ja katsomme, että että jos turvallisuusriskiä pidetään mahdollisena, tällainen arviointi voidaan toteuttaa, mutta pidämme kyllä suhteettomana taakkana, jos tällainen tarkastelu toteutetaan automaattisesti joka kerta. Emme me pidä esimerkiksi digitaalista kouluttamista mitenkään Äh, riski avanna näiltä osin. Haluamme digitaalisen muutoksen ja toivon, että saamme hyvän äh, lopputuloksen kaikki yhdessä aikaan. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, colleague. Kiitokset teille. Digitaalinen Eurooppa ja eettiset kysymykset ovat tärkeitä. Olen vakuuttunut, että kaikki olemme tästä samaa mieltä. Sitten seuraavaan puheenvuoroon Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että digitalisoituminen, teollisuus 4.0 ja ylipäätään tämä uudistus, joka nyt toteutuu, eh, täytyy nähdä mahdollisuutena. Mutta aina kun puhutaan julkisesta hallinnosta ja politiikasta, eh, niin yritysten logiikkaa – hän näkee, että ne, jotka sopeutuvat, selviävät ja ne, jotka vastustavat, kuolevat. Tällaista logiikkaa ei kuitenkaan oikeusvaltiossa voida soveltaa. Laajalti ollaan yhtä mieltä siitä, että digitalisoitumisessa puhtaasti teknologinen ulottuvuus ei ole se tärkein. Järjestäytyminen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat niitä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Ja tässä ensimmäisessä puheenvuorossani aiheesta haluan keskittyä juuri näihin. Meidän huolenaiheemme on se, että haluamme välttää sen, että digitalisoituminen jakaa yhteiskuntaa entisestään voittajiin, harvoihin voittajiin ja moniin häviäjiin ja niin, että rikkaus, rikkaudet jaetaan yhä epätasa-arvoisemmin. Tähän on jo viitannut EAYkin vaarana. Kun ajatellaan digitaalisia aloitteita, niistä tulee huolehtia niin, että digitaalisesta yhteiskunnasta tulee tasa-arvoinen miesten ja naisten välillä. Ei saa syntyä myöskään sukupolvien välistä kuilua, eivätkä eri alueiden väliset erot saa kasvaa, kun ajatellaan nämä tilanteen kehittymistä. Me haluamme, että että meillä on sellaiset määräykset, jotka suojelevat työntekijöitä, erityisesti heidän työsuhteessaan. Tätä varten meidän täytyy työmarkkinaosapuolet ottaa mukaan päätöksentekoon. Pidämme keskeisinä koulutukseen liittyviä kysymyksiä niin, että koulutus on sellaista, että se on kaikkien saatavilla ja että julkinen hallinto tarjoaa kansalaisille sen avun ja tuen, mitä nämä tarvitsevat ja kaipaavat. Kyllä digitaalinen Eurooppa voi olla valtava menestystarina siinä tapauksessa, että se on inklusiivinen, integroiva ja huolehtii siitä, että epätasa-arvo, joka tällä hetkellä on kasvamaan päin yhteiskunnissamme, kutistuu. Tällä hetkellä tämä aloite on sirpaloitunut moniksi eri osa-aloitteiksi. Olisi hyvä, jos ähm, äh, nähtäisiin kokonaisuus, niin voitaisiin paremmin myös arvioida sitten sen hyödyt on tärkeää pohtia näitä tehtäviä ehdotuksia ja niiden vaikutuksia koko yhteiskunnallemme. Kiitos paljon. Thank you, madam. Kiitokset näistä huomioista. Edustaja Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti haluaisin eh, kiittää esittelijää ja haluaisin korostaa erityisesti yhtä asiaa, joka mielestäni vaikuttaa olevan hyvin tärkeää, jota ei mielestäni ole eh, komissio ottanut kylliksi huomioon, nimittäin tekoälyn kehittäminen. Tämä avaa mahtavia mahdollisuuksia uskoakseni Eurooppa on tekoälyn kehittämisessä jälkijunassa, eli tekoälylle omistettu noin 2,5 miljardin äh, talousarvioosuus on aivan liian pieni mielestäni tämän äh, myöhästymisen korjaamiseksi. Meidän pitäisi myöskin äh, tiedon alalla investoida paljon enemmän tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa tutkijoita ja insinöörejä. Meidän tulisi korostaa äh, digitaalisessa Euroopassa tekoälyn kehittämistä, sillä tämä tulee tekemään mahdolliseksi huippu toiminnan toteuttamisen. Ja haluaisin myöskin korostaa tekoälyn kehittämistä maailmanlaajuisesti ne foorumit, joilla näitä teknisiä asioita ratkotaan, ovat aivan liian täynnä kiinalaisia amerikkalaisia. Me jätämme näin kilpailijoillemme mahdollisuuden äh, laatia tulevaisuuden suuntaviivat äh, tekoälylle. Ja meillä on sellainen riski, että jälleen kerran Eurooppa jää sivuraiteelle. Tämä huolestuttaa minua hyvin paljon ja siksi haluaisin korostaa nimenomaan tätä asiaa. Kiitoksia. Thank you, madam. Paljon kiitoksia näistä huomioista pääosasta Connectin edustaja Vesa Terävä, olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää esittelijää siitä, että hän on näin nopeasti toiminut aiheen tiimoilta ja että kaikki ovat sitoutuneet ripeään etenemiseen. Tämä on tärkeä seikka, kun otetaan huomioon neuvottelut MFF liittyen ensi keväänä, mutta yhtä lailla tärkeänä tai ehkä jopa vielä tärkeämpänä on tämä itse sisältö. Olemme siihen erittäin tyytyväisiä, olemme tyytyväisiä esittelijän ja muiden esittämään tukeen, jota olette osoittaneet tavoitteisiin liittyen ja siihen, miten tärkeänä pidätte tällaista erityisohjelmaa, joka antaa mahdollisuuden digitaalisten voimavarojen käyttämiseksi, jotta julkishallinto että yksityinen sektori voivat niitä hyödyntää, josta on loppupeleissä hyötyä kansalaisille, tutkijoille, tiede, alan ihmisille. Muutama alustava huomio esitettyihin kommentteihin liittyen. Mekin olemme tyytyväisiä siihen, että tämä ehdotettu budjetti on minimi, joka todellakin tarvitaan tämän toiminnan käynnistämiseksi. Kun ehdotusta laadittiin, niin budjetissa huomioitiin myöskin tulevan MFF-rajoitteet, mutta tiedämme, että tämä ehdottamamme summa on vähimmäissumma, jos haluamme saada toimivan ohjelman aikaiseksi. Joten kiitokset tähänkin liittyvistä huomioistanne. Mitä esittelijän ehdotukseen tulee, että säädöstekstissä selkeästi sanottaisiin, että ketkä vastaavat eri tavoitteiden täytäntöönpanosta ja saavuttamisesta. Tähän täytyy paneutua, mutta pitkälti olemme samoilla linjoilla kanssanne. Tästä kerroimme vaikutusanalyysissä. Uskon, että olemme samoilla linjoilla, mutta meidän täytyy aina muistaa myös se, että voi olla aloja, jotka jatkossa kaipaavat joustavuutta enemmän. Kaikki riippuu siitä, että miten vuosien saatossa toimet kehittyvät. Mutta mitä HPC tulee, suurteholaskenta, niin se tullaan sitten taas omalta, omana kokonaisuutena huomioimaan. Mitä tulee näihin innovointikeskittymiin, Mehän haluamme, että mahdollisuuksia on tarjolla sekä julkishallinnon puolella että muuallakin kautta EUn, joten siksipä onkin selvää, että me tarvitsemme jäsenvaltiot ja alueet, kaikki alueet kattavan jakojärjestelmän nämä innovointikeskittymät, niiden pitäisi luoda ikään kuin verkoston, jotta asiantuntemus on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla kautta EUn, vaikkakaan lähin keskittymä ei omaakaan tarvittavaa tietoa tai taitoa. Siksipä tämä verkottuminen onkin tärkeä asia. Mitä muihin kommentteihin tulee, niin tässä vaiheessa voin sanoa, että tämä kolmansien maiden osallistumisasia ja EUn toimintamahdollisuuksien kehittäminen, se on kaiken A ja O. Missä määrin kolmannet maat voivat osallistua ohjelmaan, niin komissio tulee kolmansien maiden kanssa sopimaan myöskin tietyistä rajauksista. Tietenkin meidän täytyy keskustella siitä, että haluammeko mainita asian jo säädöstekstissä vai voidaanko asiaa palata tuorempana. Mutta joka tapauksessa otin tämän kommenttine huomioon. Ja ehkäpä viimeisenä asiana vielä omalta puoleltani tähän viimeiseen huomioon liittyen. Täällähän todettiin, että tekoälyn varattu budjetti on liian pieni. Meidän täytyy kuitenkin nähdä tämä ohjelma yhtenä kokonaisuutena. Kunhan kokonaisbudjetti on lyöty lukkoon, niin sitten täytyy katsoa, että miten erityistavoitteiden välillä nämä rahat jaetaan ja mikäli tasapainotilaa ei vaalita, niin voi käydä niin, että vaikka tekoälyyn panostaisittekin enemmän, niin tämä ei hyödytä ketään, jos suurteho laskenta järjestelmä ei ole toiminta kunnossa. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mielellämme jatkamme yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta löydämme toimivia ratkaisumalleja ja vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin. Ja mielenkiinnolla jatkamme tätä aloitettua yhteistyötä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Sitten esittelijän puheen vuoroon. Ja en tälläkään kertaa rajaa puheaikaanne. Äh, paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikille kollegoille. Kiitoksia varjoesittelijöille muista poliittisista ryhmistä. Kiitoksia tuestanne kaiken kaikkiaan ja sitoumuksestanne tämän ohjelman eteen. Me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä ohjelma kaiken kaikkiaan. Uskoakseni e- ne, että Uskoakseni ne aiheet, jotka tässä tulivat esiin, osoittavat selkeästi, että meillä on yhteinen tavoite. Me haluamme saada tämän ohjelman toimimaan muuttuvassa maailmassa kansalaisten eduksi, mutta luonnollisesti tämä tulee toimimaan vain, jos me pystymme määrittelemään myöskin yksityiskohdat. Tämä tulee olemaan siis lähtökohta uskoakseni intensiivisille keskusteluille ja myöskin hyvälle yhteistyölle ja intensiivisille neuvotteluille, mutta koska aika rajamme ovat hyvin tiukat, toivon, että saamme hyvää tulosta aikaan. Me olemme jo hyvin sitoutuneita enemmän kuin mitään muuta. Ja tämä tulee näistä reaktioista tänään hyvin selkeästi esiin. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitokset sinulle, Angelika. Mitä tulee aikataulutukseen, niin tarkistukset on jätettävä 7. syyskuuta mennessä, eli vielä tällä viikolla. Ja jatkossa teemme sitten tiivistä yhteistyötä IMKO-valiokunnan kanssa. Me olemme yhdessä vastuuvaliokuntia. Eli sovimme IMKON kanssa jatko toimista. Sitten kohta 10. Euroopan puolustusrahaston perustaminen. Kollega Krasnodevski ECRn puolesta toimii esittelijänä. Valiokunta valiokunta on esittänyt rahoitusehdotuksen tämän vuoden kesäkuussa. Summa on 13 miljardia euroa tutkimus-, ja kehitys- ja erityistoimenpiteitä varten investointikapasiteetin kehittämiseksi – puolustustarvikkeiden saralla. Nämä ovat, kyse on rajat ylittävästä monikumppanuusperiaatteesta ja meidän pitäisi varmistaa, että teollisuutemme olisi kilpailukykyinen ja että tutkimuksen perustaa vahvistetaan entisestään. Eli me käännymme nyt teollisuuden ja tutkimuksen puoleen. Toistamiseen olemme tätä käsittelemässä. Puoli miljardia tähän on varattu ja nyt puheenvuoro siirtyy edustaja Krasnodevskille. Mm. No, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Te hyvin määrittelitte tämän aloitteen kontekstin. Kyseessä on eurooppalainen puolustusrahasto. Ja kuten aikaisemmin todettua, meillä on tässä käsillä eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen. Me olemme neuvostelleet eri aiheista tässä asiassa. Olen tehnyt kesällä Äh, edustaja Grostetin kanssa äh, yhteistyötä ja hän on ollut hyvin sitoutunut siihen. Haluaisin korostaa tässä, että monet asiat, joita minä ajoin, äh, olivat sellaisia, että komissio otti ne huomioon. Minä olen myös järjestänyt erilaisia kokouksia Euroopan teollisuuden edustajien kanssa, tutkimuskeskusten kanssa, ja luonnollisesti, kuten tavallista, meidän täytyy vielä täsmentää tiettyjä kysymyksiä. Haluaisin siis ehkäpä tässä mainita muutaman tarkistuksen, puhumatta sen pidemmin. Aivan aluksi meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voisimme toimia, jotta tämä yhteistyö eri yritysten välillä toimisi. 42 ja 43 tarkistukset keskittyvät tähän yhteistyöhön. Meidän täytyy keskittyä uudenlaiseen yhteistyön muotoon. Tässä me puhumme uusista hankkeista, innovoivista hankkeista, sillä me emme halua tukea vain sellaisia yhteistyön muotoja, joita on jo olemassa. Meidän täytyy myöskin korostaa sellaisia hankkeita, jotka tulevat kasvattamaan riippumattomuuttamme kolmansista maista – riippumattomuuttamme. Ja meidän täytyy tämän lisäksi keskittyä omiin prioriteetteihimme. Meidän täytyy hyvin määritellä nämä eurooppalaisen puolustuksen prioriteetit. Minä olen vakuuttunut siitä ja toivon, että muut esittelijät ovat samaa mieltä, että meidän täytyy vahvistaa jäsenmaiden roolia. Sillä jäsenmaat ovat se taho, joka tulee hyötymään näiden välineiden kehityksestä ja tulemme niiden kehitystä rahoittamaan juuri tästä ohjelmasta. Nyt en mene yksityiskohtaisesti kaikkiin äh, tarkistuksiin. Äh, viittaisin vain asiakirjoihin, joita Euroopan puolustusvirasto on äh, tuottanut. Ensinnäkin puolustuskapasiteetin kasvattaminen on ollut aiheena. Tämän lisäksi teknologia puolustuksen alalla, sen lisäksi teknologinen erityisosaaminen virastossa, Tämän lisäksi olemme käsitelleet globaalia aikataulua. Nämä tarkistukset 39 tarkistus esimerkiksi käsittelevät näitä kysymyksiä. Meidän työ olla tämän lisäksi joustavia. Tarkistuksessa 37 me ehdotamme, että olisi mahdollista siirtää yksi osio rahoituksesta ensimmäiseen pilariin ja näin omistaa toinen pilari tutkimukselle. Ja tämän lisäksi meillä on yksi mahdollisesti kiistanalainen kysymys, nimittäin eettinen ulottuvuus. Me olemme sitä mieltä, että komissiolla pitäisi olla mahdollisuus keskeyttää hankkeen rahoitus, ellei hanke etene oikealla tavalla. Meidän täytyy tietynlaiset eettiset kriteerit määritellä jo etukäteen. 43, äh, 44 ja 45 tarkistukset käsittelevät tätä kysymystä. Ja sitten lopuksi menisin kysymykseen, josta on paljon jo väitelty menneisyydessäkin. Kyseessä on äh, se, kuinka voimme varmistaa mahdollisimman suuren osallistumisen eurooppalaisten yritysten joukossa – toimintaan ja ottaa huomioon myöskin tiettyjen yritysten tilanne sellaisten, jotka saavat rahoitusta Euroopan unionin ulkopuolelta. Tähän liittyy eräs äh, elementti. Tässä mielessäni on 58 tarkistus. Minä haluaisin, että suljemme tästä rahoituksesta ulos kaikki sellaiset yritykset tai sellaiset jäsenmaat, jotka ovat saaneet Euroopan unionilta sanktioita. Toivoisin siis, että yhteistyömme tulee sujumaan hedelmällisellä tavalla. Toivon, että me tulemme jatkamaan eurooppalaisen puolustusteollisuuden parissa tekemäämme työtä ja olen vakuuttunut siitä, että neuvottelut tulevat päättymään hyvin. Olemme toimineet nyt ajoissa. Kiitoksia. Kiitokset teille, arvoisa esittelijä. Nyt puheenvuoro siirtyy edustaja Grostetille. Olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen hienosta työstään. Me olemme luonnollisesti hiukan erimielisiä eräissä asioissa, mutta me jaamme saman tahdon, jota hän osoitti saada tämä ohjelma toimimaan Euroopan eduksi. Tämä rahasto on ähm, tärkeä väline Euroopalle ja komissio on tehnyt nyt hyvin mielenkiintoisen aloitteen, että voisimme edetä sen parissa. Kyseessä on 2018-2020 rahoitus, josta tulemme äänestämään, että se taustalla on ajatus kunnianhimoisemman puolustuksen rakentamisesta Euroopassa, niin että voisimme tukea yhteistyöhankkeita tällä alalla. Meidän ryhmällemme on tärkeää, että tämä puolustusrahasto voitaisiin toteuttaa tehokkaalla tavalla. Meidän täytyy välttää se, että meillä on raskasta monimutkaista yhteistyötä, joka johtaa ylimääräisiin kuluihin ja myöhästymiseen toiminnassa. Meidän täytyy keskittää teknologisen huippuosaamiseen ja innovointiin panoksemme on hyvin tärkeää säilyttää koko keskustelun ajan tämä tavoite mielessä. Tämä 13 miljardia euroa rahoitusta kapasiteettiin, tämähän on hyvä budjetti, mutta se on aivan minimitaso, kun katsomme mitä on pelissä ja kun otamme huomioon ne haasteet, joita Euroopan unioni kohtaa. Minä täysin tuen tätä viiden prosentin aloitetta, jotta me voisimme muuttuvaa teknologiaa tukee. Tämän pitäisi olla minimi eikä katto. Ja tämän lisäksi meidän on tärkeää keskittyä pk-yrityksiin. Ne ovat niitä, jotka tarvitsevat kaikkein eniten tukea, jotta näihin puolustusalan yhteistyöhankkeisiin pääsisivät mukaan. Meidän täytyy siis pyrkiä tukemaan kaikkia pk-yrityksiä ilman maantieteellisestä maantieteellistä syrjintää ja meillä täytyy olla bonus tai lisä sellaisille pk-yrityksille, jotka eivät tule kaikkein tärkeimmistä jäsenvaltioista, kuten aikaisemminkin olemme tehneet. Minun ryhmäni tukee, että artiklan 7 mainitseminen tämä on hyvä pohja, mutta tässä on oikeudellista epävarmuutta liittyen siihen, mitä tarkoitamme eettisellä projektilla ja myöskin liittyen kapasiteettiin, jota käytetään ennen tai jälkeen hankkeen toteuttamista. Minä olen sitä, mitä meidän tulisi etukäteen pohtia eettisiä kysymyksiä eikä jälkikäteen. Jos jokin hanke ei ole tukikalpoinen eettisistä syistä, se täytyy päättää etukäteen eikä jälkikäteen. Mitä sitten tulee tukikelpoisuuteen, tukikelpoisuusehtoihin, olemme saaneet jo paljon aikaan tämän suhteen. Meillä on aloite, joka on hyvin tasapainoinen me tarvitsemme hiukan säätöä, jotta voimme taata kaikkien vakuuksen toteutumisen eurooppalaiset takeet yrityksille, jotka osallistuvat ohjelmiin. Täytyy taata, jotta voisimme vahvistaa unionin autonomiaa. On aivan perusteltua, että meillä on rajoituksia näin herkkäluotoisen alan kyseessä ollessa kuin puolustus. Ja tämän lisäksi sanoisin, että olisi mahdollista tarkastella harmonisointua tutkimus- ja kehitysosioiden välillä harmonisointia. Tämä on jotakin, mitä on syytä työstää entuudestaan. Tässä ovat ne kysymykset, jotka minun ryhmäni mielestä ovat kaikkein tärkeimmät. Ryhmäni tulee luonnollisesti antamaan tämän asetuksen nopealle kehitykselle tukensa esittämällä paljon tarkistuksia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much, madam. Oikein paljon kiitoksia teille huomioista. Edustaja Martin SDn puolelta, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti minä puolustan myöskin eurooppalaisen puolustuksen ajatusta, mutta tästä huolimatta meidän täytyy varoa, että me näytä sodan lietsojilta, kun tarkastelemme nyt tekstiä, jonka komissio on esittänyt ja esittelijän tekstiä. Kiittäisin muuten esittelijää. Meillä on todellakin erimielisyyksiä sekä muotoon että sisältöön liittyen. Äh, kun puhumme menettelystä, me ymmärrämme kyllä tämä sopimuksen, jonka olemme puolustuksen Euroopan suhteen saaneet aikaan, ja ymmärrämme myöskin äh, tämänhetkisen kansainvälisen geopoliittisen tilanteen. Tämä on ehkä perusteltua, mutta tässä on hiukan kiirehditty rynnätty saattamaan näitä neuvotteluja päätökseen, sillä kun nyt katsomme, että kyseessä on kautemme loppupuoli, emmekä ole edelleenkään saaneet yksimielisyyttä monivuotoisen rahoituskehyksen suhteen aikaan. Tämä on selvää. Jäsenmaat eivät ole Euroopan talousarviosta yhäkään samaa mieltä. Eli vaikka me haluamme eurooppalaista puolustuspolitiikkaa tukea, myöskin monivuotisen rahoituskehuksen sisällä. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tämä on hankalampaa, jos se tapahtuu muiden politiikan alojen kustannuksella, mutta meillä ei ole nyt mitään näkemystä kuitenkaan asiasta tämän kauden lopulla. Ja olen hiljattain lukenut tiettyjä kantoja, tietyt maat, jäsenmaat sanovat, että parlamentin pitäisi vain äänestää tekstistä ja sitten jättää heidät rauhaan ratkomaan asia loppuun. Ja sitten tähän sisältöön liittyen, kuten totesin, komissio on ottanut huomioon ähm, sekä esittelijältä että äh, edustaja Grostetilta aikaisemmin monia asioita, mutta tässä on erimielisyyksiä. Minunkin ryhmäni on asioissa erimielinen. Ensinnäkin tämä artikla 10, äh, tukikelpoisuus. Tässä minulla on yhä kysymyksiä, kun kyseessä on äh, sellainen ohjelma, joka 20-luvulla on hyvin läsnä, ei riitä toimia, kuten aikaisemmin teollisuuden kanssa. Välillähän meillä on myöskin teollisuutta, josta suuri osa on ei eurooppalaiset tietyissä jäsenmaissa. Meidän täytyy, varo, meidän täytyy korostaa eurooppalaista kapasiteettia ja sulkea kolmannet maat ulos, ellei ole osoitettu, että ne tuovat todellista lisäarvoa. Tämän lisäksi meillä pitäisi olla todellisia kriteerejä hankkeiden valikoinnassa. Ja samalla pitäisi olla teknologisia ja muita kriteerejä, että saisimme myönteisen kehän käyntiin Tämän lisäksi, kun katsomme niitä hankkeita, jotka tarvitsevat yhteistä puolustuspolitiikasta eurooppalaista rahoitusta, tämä Nämä ovat jotakin, jotka tulee ottaa huomioon. Sitten artikla 7. Eurooppalaisten täytyy voida tässä katsoa peiliin. Eettisten kysymysten suhteen eettisiä kysymyksiä täytyy vahvistaa kahdella tavalla. Antaa meille Euroopan parlamentin jäsenille mahdollisuus eh, turvata CICRn kaltaisiin asiantuntijoihin etiikan alalla, eikä tässä kiinnittää huomiota vain teknologian, vaan myöskin mahdollisiin käytön seurauksiin. Tietenkään emme me Saudi-Arabiaan myy aseita, mutta pitäisikö meidän pohtia sitä, mitä tapahtuu, kun olemme myyneet aseita Saudi-Arabiaan ja sitten niitä käytetään Jemenissä, eikä meillä ole eettinen vastuu tässäkin tapauksessa. Tämä on jotakin, mikä minua mietityttää tässä tekstissä. Ja sitten artikla 29 asiantuntijoiden liittyen tässäkin on vaikea perustella siitä, mitä sanotaan asiantuntijoista ähm, ja salaisuusvelvollisuudesta. Tässä me haluamme enemmän päinvastoin avoimuutta. Ja lopulta, hyvä puheenjohtaja, se, että me haluamme laajentaa asiakkaiden kirjoa eurooppalaisessa mallissa sen sijaan, että me ehdottomasti yrimme, pyrimme viemään näitä tuotteita. Tässä mielestäni meillä voisi olla aivan erilainen kunnianhimoinen lähennystapa keskittyen Eurooppaan sen sijaan, että me toimisimme aivan jatkaa samaa mallia kuin ennenkin. Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana Allen nimissä edustaja Riki. Euh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me jatkamme edellisen mietinnön jälkeen tulevan kauden aiheen parin tämä tulee olemaan talousarviollisesti ja muutenkin yksi kaikkein tärkeimpiä aiheita tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Tässä on erittäin hienoa työtä. Me olemme monissa asioissa samaa mieltä, mutta meillä on muutamia varaumia. Tässä kuuntelin äh, sitä, mitä Edua sanoi talousarvioon liittyen, mutta minä olen melkoisen tyytyväinen siihen, että meillä on talousarvio ja kiittäisin siitä esittelijää, että hän on täsmentänyt asioita, sillä tämä on sellainen kysymys, joissa mielestäni pitäisi päästä eteenpäin. Ja meillä tulee olemaan mahdollisuus vielä keskustella asiasta, mutta jos me nyt takerrumme tiettyihin määritelmiin ja tiettyihin sopimuksiin talousarvion alla. Me, me todennäköisesti monilla politiikan aloilla emme vain tällä aiheutamme myöhästymisiä. Tämä on laajempaa keskustelua. Minulla on aina sama tukikelpoisuuteen liittyvä ongelma. Tässä me olemme puhumassa aiheesta. Ja tämä on hyvin poliittinen kysymys. Tämä ei ole mitään teknistä pohjintaa. Tämä liittyy itsemääräämisoikeuteen. Öö, Euroopan integraation riippumattomuuteen ja tässä tukikelpoisuudessa minä olisin hyvin, hyvin epäileväinen, jos haluamme laajentaa tätä koskemaan myös ei-eurooppalaisia toimijoita. Enkä minä ole muuten huomannut sellaistakaan, että eräät muut vallat, jotka teknologiasta kapasiteettia kehittävät sotilasalalla, avaisivat tukikelpoisuuttaan – tai osallistumismahdollisuutta ulkomaisille toimijoille, esimerkiksi niin, että kiinalaiset ottaisivat ranskalaisia yrityksiä mukaan samoin ehdoin. Ja tässä on uskoakseni hyvin suurta naiviutta avata osallistumismahdollisuus täl, mahdollisuus tällaisilla aloilla ulkopuolisille toimijoille. Ja tämän lisäksi meillä on tiettyjä muita ongelmia, Äh, esimerkiksi investoinnin tuotto. Ja kuten tässä Edouard Martin viittasi, tämä liittyy myöskin vientikapasiteettiin. Minä toivoisin, että me jälkikäteen todellakin valvoisimme vientiä aseiden osalta. Mutta jos minä ostan nyt ostariveitsen ja tapan vaimoni sillä, niin eikä tässä nyt ole syytä ryhtyä valmistajaa vastaan prosessia avaamaan me tiedämme myöskin, että vienti on tietyllä tapaa tuotannon ehto. Tätä vastoin minä haluaisin kiittää tutkimusta koskevia kappaleita, erityisesti niiden rahoitusta käsitteleviä osioita. Ja kuten François sanoi tässä, uskoakseni puolustuksen alalla muutos on todellakin tärkeä seikka siksi, että vain näin pääsemme eteenpäin, mutta myös, niin, e, myös siksi, että tämä liittyy myöskin siviilialan sovelluksiin, jos ajattelemme Yhdysvalloissa Appan toimintaa. Ja tässä minä en puhuisi viidestä, vaan kymmenestä prosentista uudistavan teknologian osalta. Ja sen sijaan uskoakseni me emme saisi toimia tavoitteidemme vastaisesti tutkimusrahoituksessa. Uskoakseni tässä tuli kaikki. Esiteli varmaankin jakaa samoja ajatuksia. Hänellä saattaa olla hiukan muitakin kantoja, mutta minä olen melkoisen luottavainen siinä, että me pääsemme vahvaan yhteisymmärtämiseen ja voimme tulosta neuvotteluissamme myöhemmin puolustaa, sillä kuten jo totesin, tämä on erittäin tärkeä eurooppalaisen riippumattomuuden kysymys, eikä meillä ole joka päivä näin tärkeitä tekstejä käsittelyssä. Niin? kiitoksia. Edustaja Silkiotis Guen puolelta. Olkapa hyvä. Είναι ξεκάθαρο πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Kiitos puheenjohtaja. Aivan ilmeistä on, että Euroopan puolustusrahasto on tärkeä. Se on tärkeää Euroopan unionin puolustukselle ja myös varusteluteollisuudelle. Meidän poliittinen ryhmämme vastustaa tämän kaltaisia vaarallisia poliittisia toimia. Tämä on mielestämme vaarallista. Maailmassa on koko joukko alueellisia sotia ja Euroopan unioni hyväksyy tämän ja havaitsee kyllä sitten myös omissa nahoissaan tämän varaisen politiikkansa seuraukset. Ja jos tässä nyt sitten varataan rahoitusta Euroopan puolustusrahasto halutaan luoda, jotta voidaan näitä aggressiivisia tuotteita, niin kutsuttuja puolustustuotteita tuottaa. Ja Euroopan unioni Tässä siis tukee varustelua, varusteluteollisuutta ja sen vientiä, vientiä erityisesti hyvinkin vaarallisille alueille, vaikkapa Lähi-idässä. Neljännes äh, Saksan ähm, varusteluviennistä menee äh, Lähi-itään alueelle, jolla on äh, sotia, kuten Syyrian sisällissota, ja miljoonat äh, ihmiset ovat sitten lähteneet pako, pakosalle ja miljoonat ovat tulleet jo Euroopan unionin pakolaisiksi. Ja tämä ehdotus rikkoo aivan ilmeisesti EUn perustamissopimusta, jonka artiklassa 41 todetaan, että sellaiset menot, jotka liittyvät puolustukseen tai varusteluun eivät voi saada rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta, näin sanotaan sopimuksessa. Ja tämä ehdotus on aivan ilmeinen sopimusrikkomus. GUEHNGL-ryhmä tulee tekemään tarkistuksia. Haluamme hylätä koko tämän ehdotuksen Eh, joka on tullut komissiolta. Me haluamme, että nämä varat käytetään muihin menoihin, erityisesti kehityksen tukemiseksi niissä maissa ja niillä alueilla, jotka ovat eh, talous- ja rahoituskriisistä kärsineet kaikkein eniten. Ja jos EU pitää kiinni omista periaatteistaan, sen täytyy lakata rahoittamasta Äh, sotaa rahoittaa rauhaa. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega. Sitten ENF, äh, edustaja Le Chevalier, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja tavoite suosia eurooppalaisen teollisuuden kehitystä ja huipputasoisuutta on tervetullut, kuten myöskin se, että rohkaisemme teollisuutta käyttämään Euroopan unionin raaka-aineita eikä kolmansien maiden raaka-aineita. Tässä puolustusteollisuutemme ja armeijoidemme yhteistoiminta rohkaiseminen niiden itsemääräämisen sijaan puolestaan on kritisoitavaa tässä. Me ajattelemme myöskin maita kuten Turkki, 865- ja 85 tarkistuksella me pyrimme käsittelemään asiaa. Kolmansien maiden, kuten Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö, tähän viittaamme kohdassa 11 on jotakin, mitä, missä meidän ei tule tehdä lainkaan äh, poikkeuksia. Me olemme viitanneet jo pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, johon te viittaatte kohdassa 12. Me pahoittamme myöskin sitä, että tässä äh, NATO on jätetty sivuun ja sitä suorastaan äh, siellä suorastaan näitä 18 artikan kohdalla sanktioita. Ja sitten se, että me suosisimme vähemmän kehittyneitä maita ja esimerkiksi Ranskan kaltaiset eh, hyvin kehittyneet eh, sivu. Meidän täytyy tässä yhteydessä muistaa, että olipa tilanne mikä tahansa, nämä eh, hyvin varustautuneet maat aina kantavat suurimman osan taakkaa. Kiitoksia. Kiitoksia. ja seuraava puhujamme on kollega Gaier. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin todeta, että en tässä nyt puhu sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijän ominaisuudessa puhun saksalaisena sosiaalidemokraattina poliittinen ryhmämme kritisoi tätä ehdotusta, mutta tässä on ehkä jonkin verran sävyeroja eri valtuuskuntien välillä. Nostaisin esiin ne seikat, joita pidän ongelmallisimpina. Ensinnäkin täysin riittämätön Euroopan parlamentin osallistuminen ohjelmaan ja sitten eettinen arviointi. No, olemme sitten yksinomaan Euroopan komission suositusten varassa, mutta ei tässä vielä kaikki. Tämän lisäksi varustelutuotteiden vienti ainakin Saksan politiikassa. Tämä on todella kuuma peruna ja kyllä hyvin, hyvin rajoitetusti voidaan tätä asevientiä hyväksyä. Ja jos Euroopan tasolla sitten hyväksytään sellaisia määräyksiä, jotka ovat liberaalimpia, oikeastaan löysempiä kuin jäsenvaltioiden niin, että nämä varustelutuotteet voivat päätyä kriisialueille, mm, mitä esimerkiksi Saksa ei hyväksy niin, mitä tässä oikeastaan tuetaan? Tämä on tietenkin eettinen kysymys, mutta kysymys myös siitä, että mm, minkälainen strateginen arvio tässä sitten on ennalta, että mitä tässä oikeastaan loppujen lopuksi tuetaan. Kun puhutaan tavoitteiden rahoittamisesta muilta talouden, talousarvion aloilta, tätä pidän myös hyvin ongelmallisena. Ja jos sitten halutaan niputtaa, rajoittaa kapasiteettia, mikä periaatteessa sinänsä on ihan hyvä asia, niin sehän johtaa sitten varusteluteollisuuden työpaikkojen menetyksiin, jos enää ei tarvitakaan 13 eri panssarityyppiä vai vain yksi tai kaksi, niin sittenhän aika monta tuotantopaikkaa tulee tarpeettomiksi Eli ei ohjelmassa missään vaiheessa kiinnitetä huomiota sitten näihin työpaikamenetyksiin, toimipaikamenetyksiin. Tätä kyllä kritisoimme vahvasti. Sitten kun tässä puhutaan siitä, että rahasto pyrkii kannustamaan nämä varustelumenojen lisäämiseksi jäsenvaltioissa. No tätä poliittinen ryhmä nyt ei voi hyväksyä millään tavalla. Ja katson, että kyllä ihan järkevää ja viisasta on, jos meillä on vahva ähm, tutkimus- ja kehitysulottuvuus äh, äh, ja innovaatioita alalla hyvä niin, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Oikeusperustaankaan emme edelleenkään ole tyytyväisiä. Mielestäni komission uusin tarjous ei ole, oike- ei ole vakuuttava sekään. Viimeinen keskustelu, joka käytiin siinä, todettiin, että ei strateginen autonomia voi olla ollenkaan tässä aiheena. Ja niin kuin vasemmiston kollega tässä totesi, niin kyllä tässä on suorastaan kysymys ja sitten melkein siitäkin, että sopiiko tämä perussopimukseen ylipäätään, koska nyt puhutaan strategisesta autonomiasta. Minä en ole sellaista äh, artiklaa vielä löytynyt, äh, missä todettaisiin, että äh, varusteluteollisuuden tukemisella pyrittäisiin strategiseen autonomiaan Euroopan unionissa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Alexis pääosasto Grosta. Olkaa hyvä. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa minunkin aivan aluksi ensin kiittää esittelijä tästä mietintöluonnoksesta, joka meille esitettiin. Me pidämme tätä luonnosta sellaisena, että se tukee hyvin laajalti komission aloitetta. Meillä on luonnollisesti tiettyjä asioita, joihin täytyy vielä palata yhdessä, mutta me kiitämme esittelijän työstä. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa kahta poliittisesti hyvin tärkeää seikkaa. Ensimmäinen näistä koskee luonnollisesti sitä, että kolmansien maiden valvonnan alla olevia yrityksiä osallistuisi ohjelmaan. Tässä yhteydessä komissio palaa siihen tulokseen, josta olemme hyvin paljon keskustelleet. Ähm, aikaisemminkin parlamentin ja neuvoston kanssa, meidän on syytä keskittyä jäsenmaiden eurooppalaisiin yrityksiin. Tämä ehdotus ei tee mahdolliseksi rahoittaa kolmansissa maissa toimivia kolmansien maiden yrityksiä. Kolmannessa maassa sijaitseva kolmannen maan yritys ei voi missään tapauksessa yhteisön tuesta nauttia. Tässä aloitteessa me ehdotamme vain sitä, että ne yritykset, jotka ovat sijaitsevat jossakin eurooppalaisessa jäsenmaissa, mutta ovat kolmannen maan kontrollissa, voisivat mahdollisesti nauttia tästä tuosta. Me haluamme lisätä tässä joustavuutta, että voisimme eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä tukea, mutta tämä jouston täytyy tapahtua vain hyvin tarkasti määritellyissä puitteissa tässä komissio pyrkii aloitellaan siihen, että saamme tasapainon aikaan ja että voisimme tukea vain nimenomaan sellaista yhteistyötä, joka on perusteltua. Ja sitten toinen asia, johon halusi nopeasti puuttua, ohjelman hallinnointi tässä on hyvä muistuttaa siitä, että kyseessä on tutkimuksen ja kehityksen ajan alan eurooppalainen ohjelma, joka keskittyy puolustukseen. Tässä kyseessä ei ole siis puolustuspoliittinen ohjelma, vaan teollispoliittinen. Puhumme tässä Euroopan teollisuudesta ja sen kilpailukyvystä. Ja tästä syystä on erittäin tärkeää pitäytyä yhteisöpuitteistossa. Tämä tekee Euroopan parlamentille mahdolliseksi käyttää täydellistä talousarvion kontrolli, talousarvion valvontavaltaa ja komitologia. Tämä komitologia on erittäin tärkeää myöskin kun työohjelmaa muotoilemme, tässä työohjelman muotoillessa täytyy eurooppalaiset prioriteetit ottaa huomioon, äh, erityisesti ähm, CDP ja me ESN tai EDAn otamme myöskin huomioon, mutta me emme halua tässä yhteydessä sekoittaa yhteisöllisiä ei-yhteisöllisiä seikkoja. Ähm, eli ADPn yhteydessä saatu tasa-paino on hyvin tärkeä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja me olemme valmiita jatkamaan yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Nyt haluankin antaa esittelijälle loppupuheenvuoron mahdollisuuden. Paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista huomioista. työ ei todellakaan tule olemaan tylsää. Monia tärkeitä asioita on mainittu, asiantuntijat, budjetti, ketkä voivat osallistua ohjelmaan ja niin poispäin. On olemassa muitakin kysymyksiä, joihin meidän on paneuduttava. Mitä tähän muiden tahojen osallistumisoikeuteen tulee. Kyse on EUn itsemääräämisoikeudesta ja strategisesta autonomiasta. Kaikki, myöskin ranskalaiset asiantuntijat, ovat aina korostaneet sitä, että Euroopan turvallisuus taataan Pohjois-Atlantin liittoutuman kautta. No, me oletamme, että näin jatkossakin tulee olemaan. Kyse on siitä, että ohjelmaan voivat osallistua myöskin eurooppalaiset yritykset, jos ovat mukana myöskin kolmansien maiden toimijat. Tämä tulee pian pätemään myöskin yhdistyneeseen kuningaskuntaan myöskin Brexitin jälkeen toivomme UK on olevan tärkeä hyvä kumppani. Varauksellisia huomioita esitettiin muun muassa saksalaisen kollegamme toimesta. Puolueena on eri asia kuin Saksan hallitus ja puhuitte näistä saksalaisista rajoitteista, mutta ihan hiljattain luin Der Zeit-lehdestä että suuri koalitio on myynyt kriisialueelle entistä enemmän aseita. Tämähän nyt on selvä osoitus siitä, että nämä eettiset rajoitteet ja muut rajoitteet tulevat meille jatkossakin olemaan tärkeitä. Näin voimme vaalia yhtäältä tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja että ohjelman kautta puolustusteollisuutta ja puolustuskykyä vahvistetaan. Ehtoja on tietenkin noudatettava. Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitokset arvoisa esittelijä. Kiitokset myöskin varjoesittelijöille tekemästänne työstä tämän tekstin tiimoilta. Tarkistukset on jätettävä 12. syyskuuta mennessä. Muilta osin aikataulu tarkentuu myöhemmässä vaiheessa. Tämän verran tästä esityslistan kohdasta. Nyt voimme siirtyä kohtaan 11. Edustaja Virkkusen selontekoon ITRE-valiokunnan matkasta Norjaan, mutta valitettavasti edustaja Virkkunen ei ole tänään läsnä, joten käsittelemme asiaa 24. syyskuuta. Silloin edustaja Virkkunen kertoo meille tästä valiokunnan matkasta. Onko mitään huomioita? Jos ei, niin totean, että 10. syyskuuta järjestämme seuraavan kokouksemme 19.30-22.30 välisenä aikana Strasbourgissa. Arvon kollegat, ensi viikolla tapaamme siis kello 19.30 alkaen Strasbourgissa. Kyse on erittäin tärkeästä kokouksesta. Puhumme puiteohjelmasta. Aika on aika lailla kortilla ja toivoisin, että huomioitte tämän. Eli ensi viikolla maanantai-iltana tapaamme jälleen. Oikein paljon kiitoksia. Tapaamisiin. Witam Ewżena. Cześć Ewżenie.